näin ollen äh, Vasku, Papadimoulos, Lamsdorf ja Lunacek äh, valittiin varapuhemiehiksi äh, ääntenlaskun perusteella. Ja toisen äänestyskierroksen jälkeen siis Euroopan vara, parlamentin varapuhemiehet on äänestetty ja valittu ja onnittelut näille henkilöille. Sitten työjärjestyksen mukaan, kohdan 17 mukaan, nämä ovat valitut puhemiehet, varapuhemiehet ja puhemiesneuvosto tulee tiedottamaan Euroopan unionin toimielimiä näistä valinnoista. Nyt kestoreiden vaaliin liittyen ehdottaisin, että ehdokkaat esitetään kello 16 yleisö, pääsihteeristön R00101 Luisvaissa äh, rakennukseen. Ja ensimmäinen äänestyskierros järjestetään äh, kello 16.30. Il processo verbale della seduta di Eilisen istunnon pöytäkirjat äh, on jaettu. Onko niihin liittyen esitettävänä jotain huomautuksia? Ei. Selvä pöytäkirjat hyväksytään näin ollen. Ja nyt siirrymme eteenpäin. Äh, eurooppa neuvoston 15. Äh, joulukuuta 2016 pidetyn kokouksen päätelmät, Eurooppa-neuvosto ja komission julkilausumat.